jarbat jäseneksi kulttuuri ja koulutusvaliokuntaan suhteista maghreb maihin ja pohjois afrikan jäsenvaltioiden liittoon vastaavaan valtuuskuntaan ja valtuuskuntaan välimeren unionin parlamentaarisessa edustajainkokouksessa. onko huomautuksia? nimitykset hyväksytään.